colleghi prima il voto kollegat ennen äänestyksiä Raimek, joka on jättämässä rivimme, saa puheenvuoron. Hänellä on edessä uusi tärkeä tehtävä. Hänestä tulee Čekin tasavallan Moskovan uusi suurlähettiläs. Onnittelut. Eh, děkuji paní předsedkyně eh, eh, za slovo. Kiitoksia hyvin paljon, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Kyllä todellakin, kuten mainitsitte, minut on nimitetty Tsekin tasavallan Moskovan suurlähettiläksi ja eilen allekirjoitin parlamentin pääsihteerin kanssa tarvittavat asiat kirjata tämän vuoksi 16. joulukuuta maanantaina. En enää ole kolleganne. Haluaisin käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseni kiittäen, kiittääkseni teitä kaikkia erittäin hienosta yhteistyössä. Tämä on toinen kauteni tässä valiokunnassa ja nyt joudun ennen kauden loppua päättämään tämän työni lyhyen. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoista, erittäin hieno poliittinen ja inhimillinen kokemus. Seuraavaksi lähden Moskovaan. Nyt toivottaisin teille kaikille menestystä, menestystä myöskin tulevissa vaaleissa. Ja kun vierailette Moskovassa, älkää unohtako, että teidän, teidän kolleganne on siellä. Ja voitte aina tulla vierailemaan. Haluaisin käyttää mahdollisuutta hyväkseni myöskin ja kiittää kaikkia henkilökunnan jäseniä ja myöskin tulkkeja, joiden ansiosta pystyn teidän kanssanne kommunikoimaan. Kiitoksia. Un caro saluto da parte... Lämmin tervehdys koko valiokunnalta teille. Eihän sitä koskaan tiedä, vaikka joku täältä joskus hyväksyisi tämän kutsun. Ja toivotamme teille kaikkia hyvää työssänne ja kiitämme teitä panoksestanne valiokunnan työhön. Kuten tiedätte, toissa päivänä Kolarska Bobinska nimettiin Puolan tutkimusministeriksi, joten valiokuntamme tulee muuttumaan varsin syvällisesti tämän vaalikauden lopussa. Nyt voimme sitten aloittaa äänestykset. Otetaan ensin pieni äänestystesti. Äänestys alkaa. Katsotaanpa. La vostra carta di voto. Onko teillä äänestyskortit mukana? Avete votato tutti? Eh, Am I needed? Funziona. Chiusa. A posto. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. Onko meitä tarpeeksi? No, non funziona Eikö kone toimi? Lo siento, presidenta, no tengo la tarjeta. Olen pahoillani, puheenjohtaja. Minulla ei ole nyt korttia mukana. Presidenta, pres- presidenta. Facciamo un'altra prova. Votazione. Kokeillaanpa uudestaan. Äänestys alkaa. Bene. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. Monsieur Bütikofer, prego. Bütikofer. My machine does not work. Minun koneeni ei toimi. Siis sposta pro starti di un posto che così vediamo. No ehkä voit siirtyä toiseen paikkaan istumaan, katsotaan ratkaisiko ongelma.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 Ancora un test. Oggi Testamme vielä. Alti test. Prego. No tänään testejä riittää. Vielä kerran. Äänestys alkaa. Da un segno, eh? Non dice, fa capire se funziona. Siamo a posto? Bene, votazione chiusa. Äänestys päättyy. Tutto a posto, perfetto. In... No niin, nyt kaikki onnistuu. Äänestykset alkavat. Valean mietintö. Puolesta, kompromissista vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tosenowski, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Herzogin mietintö seuraavaksi. Tarkistus 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 25, 6, 7, 8 ja 9 yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 66 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämä. Niin, tämä sali on nyt hieman erilainen kuin yleensä. 66 tikalta. Äänestys alkaa. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 26 vastaan hylätty. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 ja 8 puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hyväksytty. Mutta tarkistetaan. Tarkistukset 77 ja 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta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 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 13. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 sanoo puheenjohtaja. Kyllä se näin on. 101, 109 hyväksyttiin, joten seuraavaksi 111. Sopiiko kaikille? 111 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 127 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 122 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 130 puolesta vastaan. Tarkistetaan 130. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31 puolesta 18 vastaan hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. Pyydän anteeksi, mutta tämä sali on nyt hieman hankala hahmottaa. Äänestys päättyy. 30 puolesta 16 vastaan hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 jäi välistä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 22. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 155 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 155. Eh, chiusa. Äänestys päättyy. 33 puolesta. Hyväksytty. 160 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 162 puolesta. Satakuusi kaksi raukea. Satakuusi kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty, 164 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 165 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 167 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 169 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 170 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57. 55 puheenjohtajakorjan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme hyväksytyistä tarkistuksista. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 47 puolesta, 4 vastaan, 1 tyhjä. Sitten lainsäädäntöpäätös lausumasta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 43 puolesta, 6 vastaan, 1 tyhjä. Sitten neuvotteluista. Äänestys alkaa. Hyvä. Äänestys päättyy. 39 puolesta, 8 vastaan, 1 tyhjä. Onnittelut esittelijälle tästä hienosta tuloksesta. Seuraavaksi Bütikhoferin mietintö. Olkaa hyvä. About the compromise 56. Uh, Kompromissi 56. Alde vetää nimensä pois siitä kompromissista. Titolo 1. A favore Yksi puolesta vastaan. Tarkistetaan ykkönen. Äänestys alkaa. Titolo 1 Odi. Votazione aperta. Odin. Ykkönen. Chiusa. Oh 20 favore, 29 contro. 20 puolesta, 29 vastaan hylätty. Kaksi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 Kaksi kaksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. kaksi kolme puolesta vastaan tyhjää No, tarkistetaan. 23. Parsankeli. Votazione aperta. Äänestys alkaa ja päättyy. 31 a 18. 33, 18 hyväksytty, 24 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Halusin ehdottaa, että 25-40 päästettäisiin yhtenä ryhmänä. 25-37, eikö sovi?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 vastaan tyhjää hyväksytty, 36 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 36. Kiusa. Äh, Äänestys päättyy. 26-27 äänen hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 39 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 40 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 48 Ryby puolestaan tyhjää. Hyväksytty 51 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 52 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 5-2. Äänestys alkaa ja päättyy. 2921 äänen hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyh... vastaan tyhjä hylätty. 11 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. 24 puolesta 30 vastaan hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Uskoisin, mutta tarkistetaan. 71 ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Näyttäisi olevan hylätty, mutta tarkistetaan. Toinen osa. 97. Äänestys päättyy. 31-22 hyväksytty. Kompromissi 5. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 6. puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 111. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 7. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 3. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 22. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14. Tässähän olikin kaksi nelosta. Neljä regi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 202. 19 halutaan tarkistaa. Tarkistetaan se. Kompromissi 19. Omani äänestävät siis vastaan. Äänestys päättyy 31.19 äänin hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 209 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 210 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2.14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2.15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 envi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 224 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 242 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 244 tarkistetaan. Äänestys päättyy. 25-28 äänin hylätty. 244 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 246 hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 25 imku puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 258 ja 7 258 siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 258. Äänestys päättyy. 32 21 äänin hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta Bytikofer, olkaa hyvä. Olemmeko me äänestäneet kahdesta viidestä seitsemästä jo? Oh, yeah. Okay. Yeah. No. Good. Sorry, sorry. Yeah. Se siis raukesi. Seuraavaksi kompromissi 27 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 271 toinen osa puolesta. 271 äänestetään ainoastaan toisesta osasta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 275 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 276 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 9, 29 puolesta, 29 puheenjohtaja korjaa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 281 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 283 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 284 puolesta vastaan tyhjää. Luulisin, että on hyväksytty, mutta tarkistetaan. 284. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 34.17 äänin hyväksytty. 2, 8, kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 287 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 288 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 289 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 295 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 inta, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 26 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 301 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 302 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 303 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 304 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ehkä hylätty. 304 tarkistetaan. Eh. È chiuso. 20-34 äänin hylätty. 306 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 307 viidessä osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kolmasosa puolesta vastaan tyhjää. Hyvä. Hy- hyväksytty neljäsosa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty viidesosa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Yksi ja suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3-3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3-2-4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3-3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3.32 osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää, Hyväksytty. 331. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 332. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 333. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 334. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 335 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 34, 35 ja 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 340 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 341 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 342 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 343 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 344 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 345 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme, kompromissi 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 352 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 353 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 355 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 41 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 358 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 359 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 364 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 43 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 62 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 369 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 370 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 371 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Kansanplatoi. <laughs> Kiusa. Äänestys päättyy. 22, 32 hylätty. 372 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 373 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 374 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 377 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 378 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 379 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme Emblin ensimmäinen, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 384 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 385 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 387 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 392 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 399 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 402 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 300 406 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 482 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hyväksytty. Kompromissi 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 424 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4, 2, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4, 3, 0 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 54 puolesta. 20 no, anteeksi, 20 raukesi, eli emme äänestä siitä. Kompromissi 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 452 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 453 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 56. Alde on pyytänyt puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme kompromissi 56. Äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. Ja. Yksi ääni liikaa. Kiusa. Äänestys päättyy. 41 puolesta, 8 vastaan, 2 tyhjää hyväksytty. Siirrymme kompromissiin 57 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 58 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 486 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 494 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 495 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 496 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 497 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 498 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 499 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 500 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 506 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 507 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 509 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. APP. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. 45 puolesta 5 vastaan 5 tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Siirrymme nyt seuraavaan mietintöön, kollega Valeanin mietintöön. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 15 puolesta vastaan tyhjää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 vastaan tyhjää hyväksytty yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty loppuäänestys äänestys alkaa C'est le dernier, non Non. Votazione chiusa, scusa. Äänestys päättyy. 50 puolesta kolme. Yksi vastaan kolme tyhjää. Onnittelut äänestelijälle. esittelijälle. Siirrymme nyt Vittorio Prodin mietintöön. Tarkistus 4 ja 5 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhtenä ryhmänä budjetti 7, 8, 9 ja 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme tämän vielä, olkaa hyvät. Eli budjetin 7, 8, 9 ja 3. Äänestys päättyy. 34 puolesta 18 vastaan. Tämä on hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 ja 8 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73. Ei, anteeksi. Kompromissi on nave. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjet neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71, 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74, ei, 72 oli. Kyseessä 70 raukesi. 74 nyt puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppu äänestys hyväksytystä tarkistuksista. Äänestys alkaa. Kiuse. Äänestys päättyy. 49 puolesta, yksi vastaan kolme tyhjää. Hyväksytty. Koko lainsäädännöllisestä päätöslauselmasta äänestys alkaa. Kiuse. Äänestys päättyy. 50 puolesta yksi hyväksytty. Neuvotteluista äänestys alkaa. Kiuse. Äänestys päättyy. 49 puolesta kaksi vastaan, yksi tyhjä. Ää, onnittelut esittelijälle. Seuraavana siirrymme Ul, Ulskuugin mietintöön. Ancora due. Ancora vielä kaksi. Vähän vielä. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi kahdeksan puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 50 puolesta vasta tyhjää hylätty, 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Jos haluat haluatte, voimme tarkistaa sähköisesti. Tarkoitamme 51 sähköisesti. Äänestys alkaa. Kiusa. Äänestys päättyy. 31 puolesta 22 vastaan. Tämä on hyväksytty. 52 vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Loppuäänestys, äänestys alkaa. Tutti. Ma io devo togliere questo. Cosa? Infatti credevo qualche di dissenso che cambiavano le Chiuso, chiuso. Äänestys päättyy. 51 puolesta, yksi vastaan, nolla tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Siirrymme Bentenin mietintöön. 50, äh, 35, 35 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 40 kompromissi kolmesta. Äänestys alkaa. Kiusa. Äänestys päättyy. 35 puolesta 17 vastaan. Hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kymmentä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 71 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 72 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistamme, tarkistamme 72 sähköisesti. Thank you. Kiusa. Äänestys päättyy. 18 puolesta, 29 vastaan. Tämä on hylätty. 73 puolesta vastaan. Tyhjää. Anteeksi. 73 vielä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 ja 84 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 puolesta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 vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänestys alkaa loppuäänestys. Olkaa hyvät. Voto chiuso. Äänestys päättyy. 34 favore, 15. 34 puolesta 15 vastaan kaksi tyhjää. On, tämä on hyväksytty. Siirrymme viimeiseen äänestykseen tänä aamupäivänä. L'ultima votazione della... Viimeinen aamupäivän äänestys. Vielä hetki, keskittykää sitten olemme lopussa. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25, anteeksi, anteeksi, unohdin. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme numeron seitsemän sähköisesti. Stazione aperta. Äänestys alkaa. Aperta. Non è aperta. Ecco, adesso sì. Chiusa. Äänestys päättyy. 30 puolesta 21 vastaan. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta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 kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 5 puol- tähän Contrari astenuti. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty,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 vastaan tyhjää hyväksytty. 70 Niin, 73 oli hylätty, mutta voimme tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 11 puolesta 35 vastaan, kaksi tyhjää. Tämä oli todella hylätty. 74 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kolmas osa. Tarkistamme toisen osan 74. Olkaa hyvät. Kiusa. Äänestys päättyy. 30 puolesta, 20 vastaan. Tämä on hyväksytty. Kolmas osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 9 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty, 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys, äänestys alkaa. Voi uscirci Chiusa. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. 38 puolesta, 7 vastaan, yksi tyhjä. Onnittelut esittelijälle. Tässä olivat kaikki äänestykset. Kiitoksia yhteistyöstä. Aika nopeasti tässä edettiin tänäänkin. Nyt viisi minuuttia aikaa poistua salista kaikille muille. Kohta työt jatkuvat.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 Puheenvuoron saa Marita Ulfskog. Tämä on nyt ensimmäinen kohta äänestysten jälkeen. Esityslista 27. Meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailu, raportointi ja todentaminen sekä asetuksen muuttaminen. Halusin tässä nyt odottaa, että ulkopuoliset poistuvat, jotta saisimme ihan rauhaa tänne saliin. Ulfskog. Kiitos puheenjohtaja. Tiedätte, että kansainvälinen merenkulku on poikkeus, joka on poistettu, joka ei ole mukana EUn hiilidioksidin päästövähennystavoitteissa. Nyt tähän on jälleen palattu ja on te, komissio on tehnyt asetusehdotuksen, joka koskee hiilidioksidipäästöjen tarkkailua ja raportointia ja todentamista meriliikenteestä. Ehdotetut toimet ovat välttämättömiä, jotta todella myös kansainvälisessä meren kuuluussa voidaan seurata päästöjä mahdollisimman nopeasti ja tarkasti. Tässä on siis kyse siitä, että saataisiin käyttöön markkinaperustaisia ohjauskeinoja ja tätä kautta voitaisiin seurata päästöjä. Ja ennen kaikkea kyse on siitä, että päästöjä todella voidaan seurata. Jos meillä ei ole sääntöjä kansainvälisesti meriliikenteen päästön seuraamiselle, niin silloin komissiolla on velvoite tehdä lainsäädäntöehdotus viimeistään vuoden 2015 loppuun mennessä. Komission ehdotuksessa ehdotetaan aikataulua asetuksen voimaan astumiseksi, mutta mielestäni tämä aikataulu on aivan liian pitkä ja on tullut selväksi, että ilmaston ongelmien takia on toimittava nopeammin ilmastohuippukokous Varsovassakin osoitti, että emme saa vetäytyä ilmastotavoitteistamme, koska ilmastonmuutos edelleen jatkuu. Komissio ehdottaa, että vetoisuudeltaan yli 5000 bruttotonin kalastusalukset jätettäisiin asetuksen ulkopuolelle, mutta tämä ei kuitenkaan ole perusteltua ja valmistelija ehdottaa poikkeuksen poistamista. Samoin olen sitä mieltä, että asetuksessa pitäisi palkita sellaiset toimenpiteet, joihin on jo ryhdytty, jotta päästöjä voitaisiin dramaattisesti vähentää. Kyseiset alukset, niiltä on vaadittava, että ne laskevat hiilidioksidipäästöjä ja siksi onkin hyvä, että hiilidioksidipäästöjen mittausmenetelmä voidaan valita, siis alukset voivat sen itse valita. Joko virtausmittarit polttoprosesseissa tai suorat päästömittaukset tulisivat kyseeseen. Kiitos. Nyt seuraavaksi varjoesittelijät ensin Chicheli Jordan. Hvala lepa. <clears throat> Strinjam se eh, s poročevalko eh, pri tem, ko je dejala, da... Olen yhtä mieltä esittelijän kanssa, kun hän sanoo, että osa päästövähennyksistä pitää ottaa mukaan sekä merenkulkuun että ilmailuun. Aivan kuten esittelijä sanoi, tässä painopisteenä pitäisi olla kansainvälinen sopimus, alakohtainen sopimus. Se olisi äärimmäisen tärkeää. Olin mukana parlamentin valtuuskunnan matkalla Varsovassa. Siellä, oli, siellä tapasimme ICAON, eli ilmailualan edustajia. Mutta ICAO ei ole päässyt kovinkaan pitkälle vaan vuosikausia kuulemme samoja lupauksia. Olen yhtä mieltä esittelen kanssa siitä, että vuosi 2015 on merkittävä, koska silloin nähdään, kuinka pitkälle voidaan lähteä kansainvälisiin globaaleihin toimiin, kuinka tai minkälaisia yksipuolisia toimia EU voi harjoittaa, kuinka kunnianhimoisia voimme olla. Ja siksi näyttää äärimmäisen tärkeältä, että todella osoitamme selvä, selvästi sen, mihin toimin haluamme lähteä. Ryhmäni nimissä kuuluttaisin sitä, että ottaisimme käyttöön tehokkaan yksinkertaisen järjestelmän, jonka avulla todella päästään haluttuihin tuloksiin ilman valtavaa hallinnon taakkaa. Kuten muutenkin energiapolitiikassa olen sitä mieltä, että tavoitteemme eivät saa olla pirstaloituneita, niiden pitää olla selkeitä. Ja meidän on keskityttävä hiilidioksidipäästövähennyksiin. Ja on pohdittava, miten raportointia voidaan ensivaiheessa laajentaa kattamaan myös muita parametreja. Jos toivottuihin tuloksiin ei päästä. Se, että järjestelmää laajennettaisiin koskemaan myös muita tiettyjä kaasuja, ei välttämättä edesauttaisi tavoitteeseen pääsemistä. Jonsson. Minäkin esittelijän tyyliin puhun ruotsia. Olen samaa mieltä pitkälti näistä näkemyksistä, joita esittelijä on tähän tuonut esille. On paikallaan lähteä vähentämään hiilidioksidipäästöjä kansainvälisessä meriliikenteessä. Ja tämä, tämä täytyy muistaa myös globaalissa yhteydessä. On kysymys kuitenkin suurista valtameristä, jotka koskevat sellaisia alueita, jossa, jossa on paljon asukkaita. Näin ollen se vaikuttaa monissa paikoissa myös näiden asumisympäristöön. Ja on tärkeää, että meillä on oikea järjestelmä, joka toimii globaalilla tasolla. Ja se on, se on myös, varsinkin kun nämä päästöt tapahtuvat paljon taajaan asuttujen alueiden lähettyvillä. Tästä tämmöinen järjestelmä pitäisi tietenkin, oli hyvä saada IMOn puitteisiin, mutta meidän on myös käytävä keskusteluja tästä, mitkä ovat äh, kansainvälisen meriliikenteen ilmastovaikutukset. Ja tämä on erityisen näkyvää esimerkiksi Itämerellä, josta, josta esittelijäkin tulee, niin kuin minäkin. Äh, täällä tuollaisella alueella on syytä mennä pitemmällekin näissä säädöksissä ja miten minä olen ymmärtänyt esittelijän, että keskusteluja käyty siitä, millä tavalla tämä järjestelmä toimii käytännön tasolla. Millä tavalla voidaan ottaa sellainen käyttöön, sellainen järjestelmä, joka myös laajalti hyväksytään, niin että, että siitä ei tule liiallista hallinnollista taakkaa viranomaisten myötä sun muuta. Meidän täytyy löytää se oikea määritelmä ja se käytännön toimintatapa. Ja se on, minun ajatukseni tässä on se, että että meriliikenteessä me tarvitsemme sellaista, tällaista järjestelmää, joka on kytketty IMOhon, mutta voisi mennä pidemmällekin. Mutta on tärkeää löytää sellainen järjestelmä, joka on tasapainoinen niin, että se voidaan hyväksyä niin, että se toimii halutulla tavalla ja meidän täytyy saada selkeämmät tavoitteet, mutta täytyy myös keskustella siitä, että millä, millä tavalla voidaan parhailla, parhailla mahdollisella tavalla saada tämä järjestelmä toimimaan käytännön tasolla. Ja uskon, että äh, esittelijän kanssa tullaan jatkamaan tätä keskustelua tästä ehdotuksesta. Paljon kiitoksia. Grazie, non ci sono altri colleghi. Kiitos. Muita varjoesittelijöitä ei ole paikalla. Odi. Merci, Madame la Présidente. Je suis pas un Kiitoksia puheenjohtaja. Minä en ole asiantuntija tässä asiassa, mutta olen sitä mieltä, että meidän täytyy olla varovaisia, meidän eurooppalaisten, meidän ei pidä kaikkia monimutkaista jatkuvasti. Merikuljetus on se kuljetusmuoto, joka aiheuttaa kaikkein vähiten hiilidioksidipäästöjä. Tämä on kehittynyt kuljetustyyppiä. Nyt me ehdotamme kaikenlaisia rajoituksia. Meillä on jo hyvin vähän, enää hyvin vähän laivoja, jotka ovat Euroopan lipun alle. mielestäni meidän pitäisi olla hyvin varovaisia tällaisessa lainsäädännössä. Keskustelu, jota olen käynyt eri sidosryhmien kanssa meriliikenteeseen liittyen, on ollut sellaisia, sellaista, että meidän pitäisi olla kansainvälisen meriliikenteen moottorina kerrankin, niin että toiminta olisi ei monimutkaisempaa, vaan yksinkertaisempaa kuin tieliikenne. Jälleen kerran me luomme byrokratiaa. Olen hiukan varautunut tässä, vaikka pitkän aikavälin tavoitteet ovat luonnollisesti sellaisia, että mielestäni niitä pitää tukea, meidän pitää vähentää hiilidioksidipäästöjä, mutta en tiedä, onko meriliikenne se oikea mm, ala tai onko oikea tapa nyt luoda valvontaa tai byrokratiaa sellaiselle alalle, joka aiheuttaa hyvää hiilidioksidipäästöjä. Grazie. La parola... Kiitos. Seuraavaksi Prodi. Olen edelleen sitä mieltä, että menettelyä pitäisi yksinkertaistaa ja päästöoikeuksia pitäisi katsoa sillä hetkellä, kun mikä tahansa fossiilinen polttoaine saatetaan markkinoille. Eli heti alkuhetkellä mitattaisiin sitä määrää, mitä polttoainetta käytettäisiin. Siksi sen kautta menetelmä olisi helppo soveltaa. Ja näin kaikki kaikki fossiilisten polttoaineiden ostot olisivat päästöoikeuskaupan alaisia. Kiitoksia, jos muut kollegat eivät halua käyttää puheenvuoroa. Puheenvuoron saa komission edustaja. <laughs> Thank you very much, uh, Mr. Chair, and, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Huomenta kaikille. Ensinnäkin Euroopan komission puolesta kiittäisin esittelijää hyvin hyvästä ja rakentavasta luonnoks, lausuntoluonnoksesta. Meistä tämä on oikein hyödyllinen kontribuutio näihin keskusteluihin tästä paketissa tässä talossa ja myös yhdessä jäsenvaltioiden kanssa äh, käytävässä keskustelussa neuvostossa. Ennen kuin menen näihin esittelystämiin ja varjoesittelin esittämiin kohtiin haluan selventää, että vaikkakin laivaliikenne on 3-4 prosenttia globaaleista päästöistä, ja jos me tarkastelemme pelkästään Eurooppa, se on 4 prosenttia EUn alueella. Se ei näytä olevan paljon, mutta, mutta jos verrataan ö, sitten laivaliikenteen päästöjä muiden sektoreiden päästöihin on kuitenkin 100 000 miljoonaa tonnia, tonnia on enemmän kuin sementti- tai kemiallisteollisuus ja jalostamot yhteensä. Että se on merkittävä lähde, päästölähde, ja se tekee tästä sektorista aivan erityisen sitä myötä, että on, on se, että äh, niin kuin me olemme selvittäneet ja IMO on selvittänyt, siinä on saanut, käynyt ilmi, että on olemassa että tässä on huomattavasti päästöjen vähennyspotentiaalia ihan yksinkertaisesti tehokkaalla parantamalla energiatehokkuutta. Että voidaan päästä 25 prosentista 75 prosenttiin tässä tehokkuudessa. Ja ja suuri osa voisi, siitä voisi tapahtua kustannustehokkaasti. Nämä tarkoittaa sitä, että nämä investoinnit kuolentuvat jo polttoainekustannussäästöissä. Enkä ole nähnyt mitään muuta sektoria kuljetus- ja liikennesektorilla, joka voisi päästä näin suuriin tuloksiin näin vähin kustannuksiin. Kun me tarkastelemme tätä yleistä strategiaa, niin kuin se on esitetty komission tiedonannossa tästä asiasta. Keskipitkän aikavälin tavoite on se, että tähtäämme todellisiin vähennystoimiin. Toimenpiteisiin voi olla markkinatukevetoisia, niin kuin on toimittu muillakin sektoreilla, tai sitten se voisi olla, niin kuin me olemme nyt käsitelleet tehokkuustandardin pohjalta, että käytettäisiin tätä vähennyspotentiaalia tämän energiatehokkuuden myötä. Tässä on tapahtunut uutta kehitystä aikaisemmin tänä vuonna IMOS, IMOssa, kun amerikkalaiset kumppanit ehdottivat että sellaista valtion konseptia, jossa tähdetään vaikuttamaan näihin asusten päästöihin me olemme tarkennanneet dataa ja sitten lähteneet vertailemaan tietoja. Tämä on ensimmäinen askel indikaattorinen määri, määrit, määritelmän alusten energiatehokkuuteen on yksi asia. Ja tässä voidaan asettaa myös tehokkuustavoitteita, joka olisi kolmas vaihe. Ehkäpä tämäkin voisi olla pitkällä tehtävä markkinavetoista. Nämä ajatukset on otettu vastaan myönteisesti muutamassa imolaissa jäsenvaltiossa – ei pelkästään lännessä. Meillä on kuitenkin aika hyvää palautetta myös näistä flexmaista, niin kuin Singaporesta. lippumaista, kuten Singaporesta ja Panamasta, ja sielläkin ymmärretään, että se voisi olla win-win tilanne, että kun investoidaan tähän tehokkuuteen, niin silloin voidaan säästää enemmänkin rahaa kuin mitä on investoinut. Kun ajatellaan tätä uutta kehitystä kansainvälisellä tasolla, komissio uskoo, että EU-tasolla, kun vastataan siihen mandaattiin, jonka saimme vuonna 2008 energia- ja ilmastopaketissa EU-tasolla, että voitaisiin esittää toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää laivaliikenteen päästötasoa me uskomme nyt, että varsin kelpo ehdotus alkaisi äh, seurannasta ja modifioinnista, äh, niin siinä voitaisiin vastata tähän uuteen kansainväliseen tilanteeseen, jossa me annamme enemmän aikaa kansainväliselle yhteisölle sopia toimenpiteistä, koska todellakin laivaliikenne on hyvin kansainvälinen. Se on ehkä kansainvälisin sektori, mitä voidaan löytää ja totta kai se on myös tehokkaampaa puuttua ongelmiin kansainvälisellä tasolla, jos mahdollista. Tietenkin, jos, jos ei ole mahdollista, jos, me ymmärtän, jos ymmärsin, olen ymmärtänyt esittelijän huolet, että me emme voi odottaa ikuisesti, että yksi vaihe voisi olla tietenkin se, että me palataan siihen, että esitetään ihan EU-tason vähennystavoitteita mutta tällä hetkellä komissio uskoo, että IMOlle pitäisi antaa nyt hieman lisää aikaa keskustella tätä, näitä, näistä ajatuksista. Se, siinä voitaisiin päästä mielekkäisiin, tehokkaisiin tuloksiin. Ja 2015 määräaikana voisi olla ehkä liian varhainen tässä suhteessa. Ja kun me tarkastelemme näitä muita ehdotuksia ja ajatuksia, mistä kes, josta keskustellaan, on tärkeää painottaa sitä, että yksi pääajatuksista tässä ehdotuksessa on se, että, että se on virtaviivainen, että, alhaisi, että mahdollisimman vähän byrokratiaa tälle sektorille voitaisiin käyttää dokumentteja ja tekniikoita, jotka ovat jo olemassa tänä päivänä laivaliikenteessä. Esimerkiksi voidaan seurata hiilidioksidipäästöjä seuraamalla – seuraamalla esimerkiksi aluksen äh, raportteja polttoainekulutuksesta. Näitä vaaditaan jo juuri laillisesti, nyt niitä tässä säilyttää viisi vuotta, ja raportointikustannukset ovat vain marginaalisia. Kuitenkin, kun ajatellaan tästä sofistikoidumpaa äh, menetelmää määritellä hiilidioksidipäästöt, sitten voidaan nähdä, että tarvitaan laitteistoja, esim, esimerkiksi suoria virtausmittauksia tai sitten tarkkoja polttoainekulutusmittauksia. Tämä vaatii investointeita, jotka ovat noin 50, 50 000 euroa näiden virtausmittareiden osalta ja 100 000 euroa, jos halutaan mit, mitata päästöjä suoraan. Ja siitä syystä komissio uskoo, että meidän pitäisi mahdollistaa yksinkertaisemmat ja kustannustehokkaat keinot teollisuudelle tällä hetkellä. Ja sitten soveltamisalasta meidän ehdotuksemme rajoittaa soveltamisalan suurimpiin, mit, suurempiin mittareihin ja kaikkiin alle 5000 bruttorekisteritonnin aluksille. Se, on, se tulee 10 prosenttia kaikista laivaliikenteen päästöistä. Ja tämä laivaston osa sisältää on noin 40-45 prosenttia kaikista aluksista ja me uskomme, että se on aika suhteellinen tähän soveltamisalaan, mutta tämä on myös enemmän poliittinen juttu, koska voidaan myös argumentoida, että, että miten voidaan, voidaan harmonisoida tämä soveltamisala kansainvälisiin yleissopimuksiin. Sitten voitaisiin ajatella, että 400 bruttorekisteritonnia voisi olla toinen vaihtoehto. Kalastusaluksista uskomme, että se ei ole hiilidioksidipäästöjen osalta se ei ole mikään suuri ongelma koska nykyisessä komission ehdotuksessa meillä on 25 alusta 10 11 000 se 0,06 prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä. Ei siis kovinkaan merkittävä. Ja lisä, kaiken lisäksi kalastusalukset se on, kalastusaluksissa se on hieman hankalampaa, koska ne eivät kuulu saman valvontajärjestelmän piiriin. Messi. I think, uh... Luulenpa, olen, olen nyt tässä kattanut varmastikin kaikki asiat. Kiitos. Grazie, grazie anche per questo. Kiitos. Kiitos tästä oikein kattavasta esityksestä. Nyt sitten esittelijän loppupuheenvuoro. Tack så mycket, fru ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän myös äh, Johansson ja Brodia näistä rakentavista ehdotuksista. Varmasti tämä helpottaa sopuun pääsyä niin, että päästään yhdessä eteenpäin. Ja vielä IMO on tietenkin sellainen elin, jota kannattaa tukea, mutta kuitenkaan ei voida odottaa vaikka kuinka kauan ennen kuin päätöksiä tulee, vaan se voi olla välttämätöntä, että mennään ennen imoa eteenpäin. Luulenkin, että, että vastaukset kysymyksiin on tullut, että miten dramaattista hiilidioksidipäästöt ovat merialueilla. Komission edustaja tässä kertoi, että sementtiteollisuus ja kemianteollisuus ovat vertailukelpoisia päästöjen, päästöjen lähtiä veriliikenteen kanssa, mutta kyllä se aiheuttaa vakavia ongelmia merialueille eri puolilla Eurooppaa ja myös koko maailmassa, mutta se ei ole mitään sellaista, jota, että siinä voidaan vain jäädä odottaa, että että kuollut meri voisi voida ja sillain ilman toimenpiteitä, mutta on, meidän, täytyy olla tär, meidän täytyy noudattaa varovaisuusperiaatetta. Meidän pitää olla jo, jo, johdonmukaisia. Luulenpa, että tämä on ollut hyvin varovainen ehdotus. Täällä on niin paljon ulosliputettuja aluksia, ja että ei ole enää montaakaan, joka pitävät eurooppalaista lippua niin esimerkiksi liput, liput, liput ja työvoima ovat muualla halvempia kuin Euroopassa. Sekin pitää ottaa huomioon tässä yhteydessä. Komission osalta kiitän tästä selvennyksestä ja perustelusta, että kalastusalukset eivät kuuluisi tämän piiriin. Ja luulenkin, että, että on mahdollista välttää myös liian yksityiskohtainen sääntely Mutta luulenpa, että on hyvä, että meillä on hyvä valmius palata tällaiseen säädöskokoelmaan, joka voi toimia tarvittaessa silloin, kun tarve on sitä tasoa, että sitä säännöstöä täytyy lähteä soveltamaan. Meidän täytyy sitten pystyä voimaan vaan, voida vaan, että pystytään vain painamaan nappia, kun tarve, tarve tulee meidän, meillä täytyy olla sellainen järjestelmä, josta voidaan jatkaa eteenpäin ja kunnianhimoisempiin tavoitteisiin ja kunnianhimoisempiin sääntöihin. Ja odotankin yhteistyötä komission kanssa ja muiden poliittisten ryhmien kanssa. Kiitoksia. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questa discussione. La Kiitoksia kaikille niille, jotka osallistuvat keskusteluun. Tarkistusten jättämisen määräaika on keskiviikkona 4.12. kello 12. Sitten seuraavan esityslistan kohtaan ajoneuvon asennettavan e-call-järjestelmän käyttöönotto. Tässä valmistelijana on kollega Valean. Olkaa hyvä. This regulation... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä asetus, joka koskee tarvittavia laitteita, liittyy Euroopan laajuiseen yhteen toimivaan e-call-järjestelmään, josta meillä oli mahdollisuus keskustella viime kerralla. Tämä lausunto koskee sellaisia vaatimuksia, jotka koskevat ajoneuvojen laitteistoa. Tämä on erittäin tervetullut ehdotus. Tämä on askel täysin toimivaa eurooppalaista yhtenäistä hätäkeskusjärjestelmää kohti. Ja uskon, että e-call-järjestelmä voi auttaa tieliikennekuolemien vähentämisessä ja vakavien onnettomuuksien vähentämisessä. Esittelijänä tuen täysin ehdotusta. Olen esittänyt siihen tarkistuksia, jotka tuovat lisäselvyyttä ydinalueella esimerkiksi liittyen määritelmiin, kolmansien toimijoiden puhelinjärjestelmiin ja muihin asioihin. Tulevissa ajoneuvoissa tulee olemaan ähm, mukana peruslaitteisto, joka liittyy ähm, hätäsoittofoorumiin. Ja tämä esimerkiksi tekee mahdolliseksi paikannuksen. Uskon kuitenkin, että palveluja tullaan käsittelemään erityisasetuksessa, joka liittyy älykkäisiin äh, ajoneuvoihin ja tähän telemaattisen foorumiin. Meidän tulisi nyt keskustella vain hätäkeskuspalveluihin, joita eurooppalainen 112-järjestelmä tarjoaa avoimen foorumin luominen tällä hetkellä saattaisi luoda lainsäädännöllistä tyhjiötä liittyen omistajuuteen ja tämän lisäksi se voisi aiheuttaa lisäviivytyksiä 112 hätäjärjestelmän toimivuudessa vetoan komission, että se pian tekisi aloitteen liittyen lisäarvopalveluihin, jotka hyödyttäisivät kuluttajia. Tämän lisäksi olen ottanut mukaan tarkistuksia, jotka tulevat tekemään mahdolliseksi jo yksityisiä e-call-järjestelmiä käyttävien tahojen jatkuvien palveluiden tarjoamisen tulevaisuudessakin. E-call-järjestelmän pitäisi olla sellainen, että se voisi toimia yksi yksi kaksi järjestelmän rinnalla. Siksi on ottanut nämä EK-järjestelmää tukevat yksityispalvelut mukaan. Kuitenkin kuluttajien pitäisi olla taho, joka voi valita järjestelmien välillä tästä syystä, jotta voitaisiin varmistaa, että markkinoiden kattavuudesta tai kehityksestä huolimatta kaikilla olisi yhtenäinen pääsyjärjestelmiin, e järjestelmiä yksityisiä järjestelmiä pitäisi sallia 112-järjestelmän rinnalla vain sillä ehdolla, että julkisen palvelun järjestelmä on aina saatavilla ainakin B-vaihtoehtoona. Loput tarkistukset pyrkivät selventämään eri prosesseja e-call ajoneuvoihin liittyen. Tämän vuoksi otin mukaan soittoon itseensä ja laitteistoon liittyviä määritelmiä ja myöskin verkostoon ähm, liittyviä määritelmiä, jotka liittyvät tiedonsiirtoon. Meillä ei alun perin ollut erottelua näiden eri osasten välillä ja siksi minusta oli nyt tarpeen ottaa ne mukaan. Äh, mitä tulee sitten yhteensopimukseen Galileon ja EGNOS satelliittijärjestelmien kanssa uskoakseni, tässä meidän ei tulisi esittää pakollisia vaatimuksia satelliittipaikannuksen suhteen. Meillä tulee myöskin olla delegoituja säädöksiä ja riittävää arviointiaikaa järjestelmän suhteen. Tämän vuoksi ehdotan, että lainsäädäntö astuisi voimaan kesäkuussa 2016. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos tästä esityksestä ja tarkistuksesta. Seuraavaksi Ivo Pellet. Uh, thanks very much. Kiitos puheenjohtaja. EPP tukee ehdotuksen pääkohtia. Tästä on kovastikin hyötyä ihmisille, autoilijoille. Meillä on joitakin huomioita, jotka liittyvät asioihin, joita esittelijä jo ottikin esiin. Ensinnäkin kolmannen osapuolen ratkaisut, ovatko ne hyvä vaihtoehto. Esittelijä on jättänyt tarkistuksen 7, jossa hän laajentaa e-call-järjestelmää muihinkin audiokanaviin kuin 112. Me tuemme tällaista lähestymistapaa, koska meistä olisi järkevää, että meillä olisi rinta rinnan muitakin kanavia kuin yksi, yksi kaksipohjainen kanava. Eli tässä olemme valmistelijan kanssa yhtä mieltä. Ja sitten toinen asia, tällainen kännykkäpohjainen tai ajoneuvon sisäinen järjestelmä. Toinen järjestelmä voisi kännykkäpohjainen sovellus voisi ehkä olla halvempi kuluttajalle, mutta se ei välttämättä olisi aina päällä. Eli voitaisiinko tällainen järjestelmä tietyn takeen hyväksyä, jos se täyttäisi tekniset kriteerit? IMKO ja TRAN valiokuntien esittelijät eivät suostu tällaiseen vaihtoehtoon, mutta ehkä komission edustaja voisi auttaa meitä nyt tässä asiassa, eli siinä, että ovatko matkapuhelin perustaiset sovellukset käyttökelpoisia. Sitten Galileo-asia. Tämä kaiken täytyy olla täysin saatavilla, tästä olemme yhtä mieltä. esittelijä puhui operationaalisuudesta. Se on tietenkin tässä tärkeää. Meidän täytyy tässä katsoa mahdollista siirtymäkautta, mitä sen aikana tapahtuu. Ja siirtymäkaudelle on löydettävä ratkaisu. Ja sitten vielä vihon viimeisenä, mutta ei kuitenkaan vähäisempänä, on tämä avoin, avoimen pääsyn foorumi tai pohja. Se on ehkä kaikkein tärkein avoinna oleva kysymys. Kun meillä on tämä järjestelmä, haluamme tietysti, äh, siis totta kai haluamme kaikki edetä mahdollisimman pikaisesti, mutta täytyy katsoa, että sen muuttaminen on jatkossakin mahdollista. Ja toista vielä, että haluamme mekin, että e-call-järjestelmä otetaan mahdollisimman pian käyttöön. sen pitää kuitenkin olla jollakin tavalla avoin muille järjestelmille. Ja tässä katsomme johdanto-osaa yhdeksän. Siinä sanomme selkeästi, että järjestelmän pitää olla ilmainen, syrjimätön, avoin kaikille toimijoille avoimen pääsyn foorumi. No, varmasti olemme kaikki tästä yhtä mieltä, mutta miten tämä käytännössä nyt sitten jää, äh, toimisi. Tästä siis suljettua, suljettua järjestelmää. Se, mitä komissio ehdottaa yhdeksän johdontason kappaleella on, että tämä astuisi voimaan keskipitkällä pitkällä aikavälillä. Voisiko komissio lyhyellä aikavälillä kertoa hieman lisää teknisistä näkökohdista. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Ja ehkä sitten pakollisen voimanastamisen aikataulusta olisi myös kuultava enemmän. Esittelijä viittasi tässä vuoden 2016 kesäkuuhun. Oli siis katsottava tämän foorumin avoimuusluonnetta. Tässä on siis jotakin kysymyksiä komissiolle. Tässä kaikki. Kiitos. Siellä paro- Kiitos. Seuraavaksi Prodi. Hän edustaa SD-ryhmän varjoesittelijä Pirilloa. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensin lukea asiakirjan, jonka Mario Pirillo pyysi minua esittelemään tässä kokouksessa. Harmonisoitu Euroopan laajuinen e-call-järjestelmä, joka olisi yhteensopiva, on ollut komission asiallista vuodesta 2005 lähtien, ja se on äärimmäisen tärkeä painopiste alue, kun katsotaan älykkään liikenteen asioita. Viime kesäkuussa komissio ehdotti kahta lainsäädäntöpakettia. Yksi koski tyyppihyväksyntää autojen osalta ja mukana oli vuoden 2015 lopun mennessä velvoite siitä, että otettaisiin käyttöön ajoneuvojen sisäinen e-call-järjestelmä. Pitää varmistaa hätäpuhelujen oikeanlainen toimiminen niin, että käytetään niin sanottua golden hour periaatetta. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, on välttämätöntä, että e-call-järjestelmä olisi todella ajoneuvon sisäinen, jotta palvelu olisi kaikkien käytettävissä, jotta se olisi luotettava ja jotta voidaan estää se, että järjestelmä ei menisi pois päältä. Jotta järjestelmä voi toimia koko auton käyttöiän, IK-järjestelmää pitäisi säännönmukaisesti testata. Olen esittelijän kanssa yhtä mieltä siitä, että komissio harkitsisi lainsäädäntöä ehdotuksen esittämistä vuoden 2014 loppuun mennessä ja tarkastelisi siinä e-call-foorumia. Koska tämä on kuitenkin tällainen hätäpalvelu ja julkinen palvelu, tämän pitäisi olla vapaasti käytettävissä ja sen pitäisi saada täysi henkilötietojen suoja osakseen. e järjestelmään voitaisiin lisätä muitakin ajoneuvon palveluja. Mutta tässä kuitenkin e-call-järjestelmä olisi ensisijainen. Ja vielä lisäisin itse henkilökohtaisesti sen, että olen vakuuttunut siitä, että tämä teknologia on hyvin kiireellinen, koska kaikki se aika, jota voidaan säästää onnettomuuspaikalla, voi todella olla määrävän tärkeä. Monissa tapauksissa todella näin on. Ja kyse voi olla siitä, saadaanko ihmisenkin pelastettua tai estettyä henkilön terveyden heikkeneminen. Galileo on tietenkin jo edistysaskel GPS-järjestelmään verrattuna. Niitä ehkä voidaan käyttää jopa yhdessä. Ja tämä tietenkin parantaa paikantamiskapasiteettia. Ja tämä on tärkeää. Ja tärkeää on erityisesti myös se, että kun järjestelmä ilmoittaa puhelimitse onnettomuudesta, se ilmoittaa myös sen, minkälaisesta onnettomuudesta on kyse, ehkä ajoneuvon nopeudesta ja keskipakovoimista, jotka voivat välittää siis lisätietoa mahdollisesta auton ympärikääntymisestä. Eli nämäkin varmasti ovat erittäin tärkeitä tietoja saada. Kiitos. Seuraavaksi Tserenovski. jako stínový zpravodaj za eh, skupinou... Kiitoksia. ECRn varjoesittelijänä haluan tukea tätä mietintöä sekä esittelijän esittämiä tarkistuksia. Ne ovat hyvin järkeviä ja minun tietojeni mukaan hätäjärjestelmät ovat jo valmisteluvaiheessa ja nykyinen teknologinen taso, joka, jolla olemme, on jo yhteen on sellainen, että sillä voidaan, sillä voidaan hoitaa tätä EKL-järjestelmää. Omien kokemusteni pohjalta toteaisin, että tämä on hyvin tärkeää. Ja esittelijällä sanoi jo, mitä minä myös tuen, että ehkä pitäisi antaa enemmän aikaa testausvaiheelle näiden järjestelmien kohdalla, koska se on se sama aika, kuin kun Galileo-järjestelmät tulevat sitten vaiheittain eloon. Tämä on kuitenkin hyvin mutkikas järjestelmä, että on syytä antaa riittävästi aikaa saada, jotta se saadaan operatiiviselle tasolle. Me, me, tämä on varsin tekninen, tämä e-call, Meillähän on jo e-call-järjestelmä osittain käytetty, käytössä, niin kuin Berra Brody sanoi, tulee olemaan monia muitakin optioita, joita, joita on tulossa tekniikan kehityksen myötä. Meidän täytyy sisällyttää nämäkin tulevaisuudessa tähän kokonaisuuteen. Ja pitempi aika mahdollistaa myös sen, että voidaan finalisoida kaikki juridiset näkökohdat jotka ovat tarpeellisia, <clears throat> koska EKL ja juridiset säännöt siitä, kuka vastaa siitä, että GSM-signaali tai jotain muu ei ole käytettävissä, onko se soittaja vai vastaanottaja vika vai onko <clears throat> vai hoidettiinko sitä asianmukaisesti vai ei. Minusta tämä on hyvin tärkeä asia ja olen valmis jatkamaan työtä tältä pohjalta, koska, jotta koko järjestelmä siitä pääsisi hyötymään. Koska kuluttajan usko ja luottamus perustuu tietenkin luotettavuuteen ja toimivuuteen. Kiitos. Grazie. La parola collega Odi. Kiitoksia Odi, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Pieni kysymys komissiolle. Tämä on huoli, joka meille on tullut autorakentajien taholta. Monet ähm, autorakentajat tarjoavat jo tätä mahdollisuutta ähm, tuotteissaan, tätä palvelua kuluttajille kun ähm, rakentajilla, tuottajilla on jo tällaisia palveluja, jotka ylittävät nykyisen ähm, ehdotuksen vaatimukset, voivatko he säilyttää nämä tuotteet? Sillä tämähän ei pitäisi nyt jarruttaa näitä hyviä tuottajia, jotka ovat ottaneet jo nämä vaatimukset huomioon. La Commissione Europea, qui rappresentata... Komission edustaja Unterstaller. Haluaisitko käyttää puheenvuoron vastata Odin ja muiden kysymyksiin? Olkaa hyvä. Kiitos. Komissio haluaa kiittää ITRI-valiokuntaa tästä lausuntoluonnoksesta, joka koskee asetusta, joka määrittelee e-call-järjestelmän edellytykset. Erityisen hyvä on esittelijän ehdotus, että e-call-asetus keskittyisi hätäpalveluihin, joita tuotetaan 112-infrastruktuurin puitteissa ja, ja mahdollistaa avoimen pääsyalustan, joka, joka poistaa tällaisen juridisen tyhjien omistajuuden suhteen. Ja kuitenkin 112-järjestelmä e, voi tällä tavalla päästä operatiiviselle tasolle. Ja sitten tällainen yhteensopiva telematiikka-alusta, ITS-direktiivin pohjalta vaatisi kuitenkin tämän direktiivin tarkistamista, ja josta keskustellaan ja 2000, näin ollen 2014 huhtikuun ei ole sopiva määräaika. Ja näitä voidaan hoitaa valtioiden toimista standardi, ja se edellyttää laajaa standardointityötä, mitä tulee määritelmiin komissio pitää hyvänä yritystä saada selvyyttä tähän tekstiin, mutta pitää olla varovainen silloin, jos lähdetään liik- pois, äh, että, jos etäännytään ny- nykyisistä väritelmistä. Kuitenkin pohjana on delegoidut säädökset, kun Galileo ja Etnos palvelut on käytössä jo 2014 alussa ja on mahdollista testata Galileota ja sen yhteensopivuutta GMS-siruihin ja, ja, ja vastaanottokeskuksiin. Tämän lisäksi tällaiset vastaanottimet ovat muodostumassa normissa. Komissio on hieman huolissaan näistä tarkistuksista 5 ja 18, koska vaatimus siitä, että järjestelmä ei olisi jäljitettävissä eikä jäljityksen kohteena, niin se, tämähän liittyy taas tietosuojaan ja yksityisyyteen. Täällä oli kysymys mobiililaitteista. Ehdotus sinällään ei sulje pois mobiililaitteiden käyttöä, mutta me haluaisimme muistuttaa, että tämä järjestelmä kokonaisuudessaan on tyyppi hyväksytty asianomaisten viranomaisten toimista, ja tämä nostaa tietenkin muutaman tärkeän kysymyksen mobiililaitteiden käytön suhteen. Ensinnäkin täytyy varmistaa, että ne ovat mukana autossa, ja onko laite sitten myös riittävän iskun, kes, iskun kestävä onnettomuustapauksessa – ja niin ikään pitää varmistaa, että mobiililaitteet ovat operatiivisia, että niitä on oikein ladattu. Ja myös teknistä palvelua, teknis, tek, teknisen palvelun täytyy pystyä tutkimaan myös tämän laitteen, että onko se ollut sopiva tämän järjestelmän kanssa. Kysymykseen nykyisistä järjestelmistä, jotka ovat jo käytössä autoissa, useidenkin valmistajien autoissa, vaatimukset asentaa 112 EK, koskee uusia autotyyppejä, eli nykyisiin tyyppeihin ei tehdä muutoksia, ja joissa on jo nämä järjestelmät. Ja tietenkin valmistajat varmasti huomioivat nämä vaatimukset 112 järjestelmän osalta silloin, kun uudet, uudet autot tulevat markkinoille. Se, tältä myötä myös valmistuskustannukset alenevat. Kiitos. Grazie. E do la parola alla collega Valean. Nyt Valean voi päättää keskustelun. Kiitos kaikille kommenteistanne ja tuestanne. Tässä varmasti nyt puututtiin kaikkein tärkeimpiin asioihin. Kiitos tästä. kaikki nämä, mitkä ovat merkittävimpiä asioita tässä asetuksessa. Mitä tulee tähän tukevan teknologiaan, olen valmis antamaan tälle tukeni, mutta jos kännykällä ei voida paikallistaa täysin, niin Siis älypuhelimethan pystyvät paikantamaan, kun soitetaan 112 numeroon. joten täytyy katsoa, miten se toimii sekä kännyköissä että autoissa. Starting the open access platform, sitten tämä avoimen pääsyn alusta. Tiedän, että tämä on tulevaisuutta. Ja tästä varmasti tulee merkittävä uusi liiketoimintamalli, josta on hyötyä kaikille. Uskon, että näin tulee käymään. Ja meidän on tätä toimintaa tuettava. Toisaalta itse sanoin ja komissiokin sen vahvisti. Tämä on useita tietosuojan ja vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Jos asetukseen otetaan mukaan sanat avoimen pääsyn alusta, niin tästä saattaa syntyä kovastikin viivästyksiä ja monimutkaistumista vaikka kyseessä pitäisi olla pelkästään hätäpuhelualusta. Auton valmistajat, kehittäjät ja televiestintäoperaattorit varmasti tekevät jo töitä tämän eteen ja pitävät mielessä sen, että muutkin palvelut käyttäisivät alustaa. Eli tämä varmasti tapahtuisi aivan luontevasti. He valmistautuisivat tähän. Mutta säännöt sille, olisiko alusta avoin kaikille, kenelle, kuka valvoisi ja käsittelisi siihen menevää tietoa, on vielä avoin kysymys, jos siitä pitää vielä pohtia. Jos komissio uskoo, että nyt on vielä liian ai, ai, aikaista toimia vuonna 2014, saatan olla yhtä mieltä teollisuus tätä pyytää. Monet alan, monet alo, monien alojen edustajat ovat kiinnostuneita siitä, miten tällainen alusta toimisi, jotta ne voisivat valmistautua uuteen liiketoimintamalliin. Kiitos kaikille teidän huomioistanne ja olen valmis jatkamaan keskustelua. Grazie alla collega e a tutti quelli che hanno seguito il dossier. Kiitoksia kovasti kaikille. Tarkistusten jättämisen määräaika on 5. joulukuuta kello 12 keskipäivällä eli ensi viikolla. Nyt sitten vielä viimeisen esityslistan kohtaan. Eli raportit meneillään olevista kolmikanta neuvotteluista. Niitä on kaksi. Tosunovski on ensimmäisessä esittelijänä, eli televiestintäverkkojen verkko, josta olemme äänestäneet. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kyllä todellakin, kuten mainittua, me äänestimme äh, tänään laajakaista kysymyksistä, laajakaista internetistä ja cf kysymyksistä Trilogi, jota on käyty ja tämän päivän äänestys tietyllä tavalla tuovat hyvin pitkälliset keskustelut päätökseen. Tämä on ollut neuvotteluiden aiheena lähestulkoon jo kaksi vuotta. Trilogi järjestettiin ja se oli melko vaativa viimeisessä trilogissa neuvottelut saatettiin päätökseen. Tämä oli erittäin vaikeaa. Aloitimme seitsemältä iltapäivällä ja päätimme keskustelut lähestulkoon keskiyöllä. Joten tässä todellakin haluaisin kiittää varjoesittelijöiden Trautmanin, Högmarkin, Andersdotterin, Kreuzmanin ja muiden panosta. Högmarkin ja Trautmanin ansiosta siitä, että he jaksoitivat viisi tuntia olla neuvotteluissa. Me onnistumme pääsemään tulokseen ja me saimme myöskin kirjallisen vakuutuksen neuvostolta siitä, että neuvosto tämän tuloksen hyväksyy. joten jälleen kerran haluaisin kiittää erittäin hienosta yhteistyöstä kaikkia valiokunnan kollegoja, oikeudellista yksikköä, asiantuntijoita, henkilökuntaa, Meillä oli muutamia vaikeita oikeudellisia kysymyksiä, jotka liittyivät siihen, miten tiettyjä säädöksiä käsitellään. Tässä me puhumme seitsemän vuoden menettelystä. Jälleen kerran haluaisin kiittää teitä kaikkia siitä, että asia saatiin päätökseen. Nyt voimme ohjata asian täysistuntoon. En ole varma, meneekö se täysistuntoon tammikuussa vai helmikuussa. Haluaisin myöskin kiittää Euroopan komissiota ja Liettua puheenjohtajamaana. Se auttoi meitä suuresti tiettyjen epäselvien asioiden ratkaisemisessa. Tämän ansiosta asiasta saatiin neuvoteltua, trilogi saatettiin päätökseen ja tänään täällä valiokunnassa onnistuimme saattamaan työn päätökseen. Joten jälleen kerran paljon kiitoksia kollegoille, jotka paljon aikaa ovat uhranneet tähän. Kiitoksia. Grazie, penso che... Kiitos. Kyllä valiokunnankin on syytä teitä esittelijänä kiittää. Seuraavaksi Marita Ulskug. Tunnistamisen liittyvä asiakokonaisuus. Kiitos puheenjohtaja. Ja nyt <clears throat> tulen kertomaan. Meillä oli ensimmäinen trilogi e-identifioinnista. Ja se oli, se oli marraskuun 20. Viides päivä, se oli tämän Liettuan puheenjohtajakauden johto, puheenjohtajamaan johtajamana, ja me käsittelemme artiklat 1.9, joka käsittelee e-tunnistusta ja myös artikloja 1-19, jossa oli kysymys kassaserviceista. Ja tässä paketissa on, tätä on haettu todella kauan. Tämä on ollut valtavan iso projekti. Tässä on yksinkertaisesti kysymys siitä, että yritetään rakentaa yritetään kasata sellainen järjestelmä, jossa eri jäsenmaat ovat omalta osaltaan käsittäneet omia järjestelmiään, jotta ne saataisiin nämä eri järjestelmät yhteiskäyttöisiksi ja toimimaan yhdessä. Ja tällä tavalla sitten voisimme saada varmemmat ja turvallisimmat transaktiot verkkoon. Kyse voi olla Kyse voi olla vaihdosta eri eurooppalaisten viranomaisten ja instituutioiden välillä. Voi olla kyse hakemuksista, vaikka josta hakemuksista eurooppalaisen yliopistoon, mutta kyseeseen tulevat myös e-kauppa ja e-kaupan kehitys. Ja siinä on välttämätöntä, että me tiedämme, että meillä on e-identifiointitunnistusjärjestelmä, jotta voidaan puhua toisille ja voidaan ymmärtää, jotta voidaan toimia yhdessä ja voidaan saada myös suuri mahdollinen turvallisuus ja varmuus. varmuus. Ja tämä on osa tätä uutta teknologista elämää ja järjestelmää, jonka tarkoitus toimia. Ja seuraava trilogi on 16. joulukuuta ja oletamme, että että siihen tarvitaan vielä useampikin palaveri, koska tämä on aivan liian yksinkertainen asia neuvostolle päästä sopuun meidän kanssamme. Ja luulenkin, että me pystymme tästä selviytymään ja meillä on sellainen äh, taikataulu, että saadaan sen tällä valikaudella päätös aikaan. Ja silloin meidän pitäisi saada neuvottelut päätökseen helmikuun puolivälissä, jotta voitaisiin äänestää sitä huhtikuussa. Se on minun ehdoton tavoitteeni esittelijänä ja tähän minä tähtään. Liettua on ollut puheenjohtajamaana hyvin abolias ja komissio tietenkin myös. Olemme oh jo olemme jatkaneet dialogia. Dialogi alkoi jo Kreikan puheenjohtajakaudella anteeksi, anteeksi Kreikan kaudella tulla jatkamaan tätä dialogia ja sillä kaudella se pitää saada päätökseen. Ja tämä ja Liettoon puheenjohtajakaudella tämä dialogi on äh, tapahtunut niin, että me toivomme, että tämä siirtyy sitten mahdollisimman sutjakkaasti Kreikan puheenjohtajakaudelle. Tämä on tärkeää lainsäädäntöä, siksi toivomme, että me saamme tämän sitten selvitettyä. Kiitos. Grazie Marita Utskog, speriamo anche noi. Kiitos Me kaikki tuemme teitä siinä, että tämä lainsäädäntöpaketti saataisiin päätökseen tämän lain, vaalikauden päät, loppuun mennessä. No niin, nyt valiokuntamme kokous päättyy. Tiedätte, että kello 15 meillä on tärkeä televiestintää koskeva ja sisämarkkinoita koskeva kuulemistilaisuus edessämme. Kiitos.